Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Käykääpä paikoilleen, hyvät kollegat. Avaan istunnon. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze an. Hyvät naisten herrat, käykääpä paikoillenne. Vielen Dank. Die Sitzung ist wieder auf. Istunto jatkuu. Ensinnäkin minulla on tässä koko joukko teknisiä asioita esitettävänä. Ensinnäkin eh, ilmoitan teille, mitä ryhmiä eh, parlamenttiin on perustettu. Ensinnäkin Euroopan kansanpuolue, kristillisdemokraatit, EPP. Eh, e 221 jäsentä. Sitten äh, sosiaalidemokraatit, äh, SND, 191 jäsentä. Sitten äh, Euroopan konfirmatiivit ja reformistit, ECR, 70 jäsentä. Sitten ALDE, ryhmän liberaalit, 67 jäsentä. Sitten äh, yhdistynyt Euroopan vasemmisto ja pohjoismainen vasemmisto GNGL 52 jäsentä. Vihreiden ryhmä ja Vapaa Euroopan allianssi 50 jäsentä. Ja ilman ryhmiä äh, äh, EFDD 48 jäsentä. Ja sitten 58 jäsentä on ilman ryhmää. Artiklan 32 kohdan 5 mukaisesti työjärjestyksestä on ilmoitettu puhemiehelle ryhmien perustamisesta ja asia on näin ilmoitettu. Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet parlamentille 18. kesäkuuta Maurizio Enzo